12. päivän maaliskuuta 2012 istuntopäivän avatuksi. Hyvät naiset ja herrat, vuosi sitten alkoi kansan nousu Välimeren eteläpuolisilla rannikoilla, eteläpuolisissa maissa, joka toi monille uutta vapautta myös Syyriassa ihmiset kerääntyivät kaduille osoittamaan mieltään paremman elämän toivossa, mutta se joutui kohtaamaan järkyttävää diktatuuria ja sisällissotaa omaa kansaa tai valtaa pitävä joukko hyökkäsi omaa kansaansa kohtaan. Yli 8000 uhria tämä kansanmurha on jo <clears throat> vaatinut ja loppua ei sille näy. Ihmiset Euroopassa ja me kaikkialla muuallakin Euroopassa olemme aivan äimistyneitä Syyrian hallituksen kovista otteista ja kansainvälisen yhteisön kyvyttömyydestä puuttua peliin. Euroopan parlamentti vetoaa Syyrian presidenttiin al-Assadin ainakin päästämään maahan humanitaarista apua siviiliväestön avuksi. Olette varmasti kanssani samaa mieltä, kun sanon, että vetoamme kansainvälistä yhteisöä osallistumaan näihin kansainvälisiin kokouksiin. Tuemme YK erityislähettilästä Kofi Annania ponnisteluissaan ja pyrimme siihen, että humanitaarinen apu saadaan perille. Vetoamme kaikkiin veto-oikeudella varustettuihin valtioihin, että ne eivät poli- taktikoisi veto-oikeudellaan YK turvallisuusneuvostossa, kun Syyrian asioista äänestetään. Eilen, hyvät naiset ja herrat, oli jälleen kerran terrorismin uhrien vuosipäivä. 11.3.8 vuotta sitten Madridissa tapahtui yksi kamalimmista terrori-iskuista, nimittäin 100, yli 190 ihmistä kuoli madridilaisella rautatieasemalla tuolloin. Haavoittuneita oli satoja. Ajattelemme tänään kaikkia terroriiskujen uhreja Madridissa, Lontoossa, Boloniassa Utöjan saarella. Ja me seisomme niiden perheiden joukossa, jotka ovat menettäneet jäseniä näissä traagisissa tapauksissa. Olemme perheiden rinnalla, jotka ovat menettäneet jäseniään ja annamme kaiken tukemme niille, jotka, joiden elämä on hajonnut pirstaleiksi näissä terrori iskuissa. Ja tunnemme syvää solidaarisuutta kaikkia niitä kohtaan, jotka kärsivät henkisesti tai fyysisesti terrorismin jälkiseurauksista. Tuomitsemme kaikin tavoin terrorismin. Se on pelkuruutta, se on nimetöntä väkivaltaa, kasvotonta väkivaltaa ja me kaikki päättäväisesti aiomme toimia siten, että annamme kaiken mahdollisen tukemme terrorismin uhreille ja heidän perheilleen. Eilen Japanissa vietettiin Fukushiman tsunami katastrofin yksivuotispäivää ja vuosi järkyttävän tragedian jälkeen meillä on kaikilla edessämme tai mielessämme nämä järkyttävät kuvat, tsunami ja sitä seurannut ydinvoimaonnettomuus johtivat syvään inhimilliseen katastrofiin ja meillä on tässä Euroopan parlamentin täysistunnossa tämän päivän ensimmäisenä esityslistan kohtana juuri tämä Fukushiman muistopäivän keskustelu ja me haluamme tällä tavoin osoittaa kaiken tukemme ja myötätuntomme niille perheille, jotka, joita tämä Fukushiman katastrofi kosketti. Ja tarko, tarkoitan tällä myös siis terrorismin uhreja, Syyrian eh, sisällissodan uhreja ja aloitamme yhden minuutin hiljaisuudella.